vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 68 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. The vote is open. Äänestys alkaa. E, en nyt näe, miten täällä EPP on äänestänyt. No niin, äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 239 puolesta. Vastaan. Anteeksi, kompromissi oli hylätty, joten me äänestämme sitten kaikista tarkistuksista tässä kompromississa. Ensin 71 vastaan tyhjää, hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 238 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt sitten 239 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 240 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 241 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 74 puolesta vastaan, tyhjää, en nähnyt Aldea, eli 74 puolesta vastaan. Tyhjää. Anteeksi, täytyy tarkistaa. Tämä on minullekin nyt uusi äänestyspaikka. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta aha se raukeaa. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 15 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan kompromissi 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 114 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 115 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 116 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 18 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 120 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 121 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 122 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 123 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 124 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 125 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ai niin, sanoin 125, mutta tämä olikin blokki eri tarkistuksia aina yhteen kolmeen yhteen asti. Eli nyt sitten 126 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta. Ai, anteeksi pahoitteluni. Tässä nämä värit olivat hyvin lähellä toisiaan. Eli 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 162 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 260 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Ai, jäikö jotakin välistä? Ollaan sivulla 14. Sivu 14 siellä. Tässä mentiin nopeasti eteenpäin. Tai 15 kansanpuolueella. Johdantosan viite yksi ja tarkistus yksi. Ja nyt sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 puolesta Anteeksi, sama virhe taas. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 206 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 207 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 208 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 212. Äänestys alkaa. kansanpuole plus yksi. Hyvä. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Ja taas, olen pahoillani. 2.15. Täällä on näitä värejä kyllä. 215 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 216 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 218 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 14 puole, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 220 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 ensimmäinen osa ensi, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 17 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 18 puolesta, 18 eh, raukeaa ja 1931 myös, eli 20 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 9 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. kolme puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai se raukeaa. No se hyväksyttiin siis aikaisemmin. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty 226 puolesta vastaan tyhjää hylätty 227 puolesta vastaan tyhjää hylätty 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta raukeaa. 229 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 231 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 4-3 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4-4 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4-5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4-6 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 4-7 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 2-3-2 puolesta vastaan, vastaan, tyhjää, hylätty. 48 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 49 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 50 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Ja nyt sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Now we vote on... Sitten äänestämme lymentaudista. Päätöslauselma esityksestä siis tämä äänestys. Eikö niin?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 vastaan tyhjää hylätty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta. Ää se raukeaa. Eikö? Ei. Tässä sanotaan, jos tarkistus 25 hyväksytään. Eli 35 puolesta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 hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan vastaan. Tarkistus 2 äänet. Kiitos. Joten tämä oli hyväksytty. Tarkistus kolme sitten puolesta. Ai vihreätkö myös? Anteeksi, olen pahoillani. Olin niin Alden lumoissa, että en huomannut lainkaan. Tarkistus kolmen puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Nelonen vielä puolesta Kiitos, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys, nimenhuutoäänestyksenä äänestys alkaa. Se close. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty yksimielisesti. 67 ääntä hyväksytty. Sitten seuraavaksi epäterveet kaupan käytännöt yritysten välisissä suhteissa elintarvikeketjussa. Tämä on lausunto, luonnos, tarkistus 31 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. Seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ai, se olikin hyväksytty. Voisitteko ystävällisesti näyttää kätenne kunnolla, että emme tee tällaisia virheitä? Minä olin aivan varma, että se oli hylätty. No niin, 85 puolesta Ai se raukeaa. Siirrymme seuraavalle sivulle. 94 puolesta vastaan. Tämä oli aika selkeä, että se raukeaa. Hylätty siis. Tarkistus 9 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty. yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta tyhjä äh, vastaan No, tarkistetaan tämä. 113 siis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 115 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 119 puolesta vastaan. Tarkistetaan 119. Äänestys alkaa. Äänestättekö te? No jos ette, niin sitten se sulkeutuu. Hylätty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 ja 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 133 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134, 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136, 137 puolesta. Ai tämä raukeaa. Tämä raukeaa. No niin, 17. Ilmeisesti nuo raukeavat siis 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten seuraava sivu. 140. 140 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 ja 151 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 147 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149, 155 puolesta vastaan tyhjää hy- hylätty. 150 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 152 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 153 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta Ai tämä raukeaa. 154. Katsoin tässä nelosta ja sanoin 5, eli 154 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 156 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 157 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 158 ja 161 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 160 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 160. En pysty sanomaan. 160. Äänestys päättyy. Hylätty. kaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 164 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Yksi, kuusi, neljä oli tämä. Haluatteko äänestää eri tavalla? Mitä äänestitte? Ah, because you know what? In... 164 oli puolesta 33 ja vastaan 32 oli nyt. Tämä on erittäin tärkeää. No sitten se on hyväksytty. Kommentti valitettavasti ilman mikrofonia. Eli no sitten se on hyväksytty. No, äänestetään uudestaan. 164. 164. 164. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Now more people participated to the... No niin, tässähän muutkin heräsivät. No niin, se hyväksyttiin suuremmalla enemmistöllä. 165 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan ja hylätty. 167 puolesta vastaan ja tarkistetaan 167. Missä Mariana on? Täällä on hyvin paljon tarkistuksia. No niin, se on nyt sitten sulkeutunut. Hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 170 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 170. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 172 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 174. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty. 173 ja 175 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 178 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 181 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 176 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 177, se raukeaa. Sitten siirrymme 179 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan ehkä 179. Te näytitte käsiänne ehkä hieman myöhässä. Äänestys päättyy, se on hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 185 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 187 puolesta vastaan vastaan tyhjää. En tiedä. 187 tarkistetaan. And it is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 20 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 189 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 191 ja 192 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 193 puolesta, vastaan tyhjää hylätty. 194 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109, selvä. 195 tarkastetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 196 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 197 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 198 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se on identtinen 199 kanssa, joten siirrymme tarkistukseen 200 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 204 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 204. Äänestys alkaa. Ja se päättyy. Se on hyväksytty. ENF ja EFDDkin pitää näyttää kädet kunnolla, koska te ette nyt oikein näyttäneet kahdella viimeisellä kerralla, miten äänestätte. 206 puolesta vastaan tyhjää hylättyä. Vai tarkistetaanko sekin? 206. Te ette taaskaan nostanut käsiänne. Tiedän, että tämä on raskasta. Ja äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 207 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 209 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 216. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 217 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 219 puolesta, raukeaa, selvä, 220, 221 puolesta, vastaan, tarkistetaan, 221. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 222 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 ei, 228 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 229 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 30 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 231 3, puolesta vastaan. Tarkistetaan 231. Äänestys alkaa. Se on hylätty 232 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 233 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 234 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 27 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 237 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 238 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 241 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 245 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 245. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 246 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 se raukeaa. 251 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta. Ai me siirrymmekin 35, eli tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 40 puolesta vastaan Tarkistetaan 40. Se on hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaan tarkistus 1. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja se on hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46 puolesta vastaan 46 kyllä puolesta vastaan tyhjää hylätty 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty kolme puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja se on hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. It's closed. It is adopted. Se on hyväksytty. 57 ei. Siirrymme tarkistukseen 5, eli 5 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Ja tässä nyt ei liittoumat toimineet. Äänestys päättyy. Se hyväksyttiin. 60 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus kuusi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja hyväksytty. Sitten 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 7, ei 80 puolesta vastaan 80 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Ja se on hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. So we come to the main attraction of this evening. No sitten kaikkein kiinnostavin illan mietintö. Äänestämme autoista ja ihmisistä. Autot ja ihmiset siis kyseessä. Päästönormien asettaminen uusille henkilöautoille ja uusille kevyille kuljetusajoneuvoille. Äänestämme mietintö luonnoksesta. teillä on eriävät näkemykset tästä aiheesta, niin näyttäkääpä selkeästi nyt sitten käsillänne, mitä mieltä olette. Mutta aloitetaan kompromissi A, yksi puolesta. Kompromissi yksi siis puolesta. Tämä on hyvä alku. Hyväksytty. Kompromissi 6a. Kompromissi 6a tarkistetaan. Koneäänestys. SD, teillä on kaksi liikaa. Nyt on yksi liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6b. Ai, se raukeaa. Kompromissi 7. Kompromissi 7. Äänestetäänpä suoraan koneäänestyksenä tästä kompromissi 7. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sivu 13, kompromissi 8a. Koneäänestyksenä pyydän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 8b raukeaa näin ollen. Tarkistus 277 seuraavaksi puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tran 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan Tran 37 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 280 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 282 ja 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 296, 316 ja niin poispäin vastaan tyhjää hylätty. Eli uudestaan. SD näytti siis vastaan, eli uudestaan. Eli tähän, tämä blokki siis puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten TRAN 38 ja TRAN 50 on seuraava blokki puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 297 ja TRAN 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 3.15 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 3.15. Äänestys alkaa. Päättyy hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 319 ja 146 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 320 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty kaksi kolme ja niin poispäin puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty.

vastaan, tyhjää, hylätty. 332 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan 332. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tran 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 334, 335 ja 33 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 83 ja TRAN 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tran 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 345 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Vastaan. Ai se raukeaa. koska 345 raukeaa, myös 112 raukeaa. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 342 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 343 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 344 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 346 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 ja 349 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 350 ja 351 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 3, 4, 8. Äänestetäänkö tästä? 3, 4, 8 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 3, 7, 1 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 3, 5, 2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11a puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Yksi ääni, ei kun kaksi ratkaisi tämän. Kompromissi 11b puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. 11 Bertta. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. All this which is yes. Uh. So we have to vote the amendments. Tarkistuksesta on nyt äänestettävä näiden kompromissien alaisuudessa olevista. 281 ja 164 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37, 372, 373 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 166. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 17. Raukeaa, koska 166 hyväksyttiin. Aha, selvä. Joten seuraavaksi Mennään hiukan eteenpäin. 374 puolesta vastaan tyhjää. 374 puolesta. 374 kyseessä vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan. Äänestetäänpä nyt koneäänestyksenä, koska kyseessä kompromissi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 400 sivulla 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten yhtenä ryhmänä seuraavat. Ryhmä kahdeksan alkaen tarkistuksella 30 ja päättyy 415 siellä puolesta. Kuka puoltaa siis tätä ryhmää vastaan, tyhjää, hylätty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten täällä nel, 407 on siis seuraava puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 411 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 412 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 416 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 357 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 360 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 2a. Äänestys alkaa. Päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 2b. Koneäänestyksenä suoraan. 2b siis. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Joten äänestämme kaikista tarkistuksista erikseen. 419 vastaan, tyhjää, hylätty. 1, 420 ja 184 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 421 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 422 ja 185 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 48 ja 21 puolesta vastaan, tyhjää, Tarkistetaan. Äänestys alkaa. 48 ja 21 siis. Päättyy. Hylätty. Tran 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 418 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 417 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 426. 426 yhdessä 535 ja 654 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 423 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 423 siis. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 424 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 425 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 188 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 189 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 49 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tran 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 429 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 434 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 51 ja 436 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 435 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 52 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme blokkiin 442 443 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 444 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sitten mennään muutama sivu eteenpäin. Meillä on blokki 55, 468 ja 469. Tai tämä raukeaakin, koska blokki 8, eli tämä raukeaa, joten mennään eteenpäin. Muutamia sivuja. En tiedä, onko tässä nyt sitten 529 on kyseessä seuraavaksi. 529. Eikö niin? Puolesta. 529. Vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Seuraavaksi sivu 55. Sivu 55, tarkistus 5, 539 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Sivulla 58 meillä on blokki. Tarkistukset 58. Ai sekin raukeaa. Eli menemme siitä ohi. Tran 73, sivulla 70. Trans 73. Kuka pitää siitä, eli siis puolesta? Ai kukaan ei. Hylätty siis. Tarkistus 63 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tran 2 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 76 puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 77 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 79 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 78 puolesta, vastaan, tyhjää, Tarkistetaan 78. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tran 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tran 6 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Tran 6. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tran 8 ja 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 89. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 101 puolesta vastaan tyhjää EPP, eli 101 siis puolesta, vastaan tyhjää, hylätty. Tran 13 puolesta, vastaan tyhjää. Se on ehkä hyväksytty, mutta katsotaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ne on hyväksytty. Hyvä. Seuraavaksi kompromissi 13. Puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta. Se raukeaa. Selvä. Siitä ei siis äänestetä. Sivu 78. Eli 131 on seuraava. Puolesta, vastaan, 131. Sivulla 77. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt sitten 141 puolesta vastaan. Tarkistetaan 141, koska en nähnyt siellä käsiä ylhäällä. 141. Äänestys päättyy. Hylätty. 15. 15. 15 raukeaa. Sivu 79, 152 on siis seuraava. Meillä on sama ranskalaisten EPP-läisten tiimi. 152 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 155 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 157 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 157 Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tran 26 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tran 29 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tran 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 171 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 175 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 175 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten siirrymmekin loppuäänestykseen. Vai onko meillä vielä jotain? Jos ette vastusta, niin siirrymme loppuäänestykseen. Koneäänestyksen äänestys alkaa. Loppuäänestys.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 Now we have a uh, vote on the quality. No niin, sitten ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu uudelleen laadinta. Ja tässä mietintöluonnoksesta kysymys. Tarkistus 118. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1b puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, äänestetään siitä. Se oli kompromissi, kompromissi 1b. Äänestys päättyy. Se on hylätty. Kompromissi 1a koneellisesti. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 296 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 296. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 297 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 298 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 300 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. 304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 306 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 307 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 308 ja 309 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. And it is closed. Ja päättyy. Ja se on hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan ja tyhjää hyväksytty. 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 346 347 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 365 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. What am I doing here? What is EPP vote? Mitäs EPP äänestää? Kiitos. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 372 puolesta. Anteeksi, 369 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 372 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 372. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 52 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 401 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 401. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 403 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 404 se raukeaa. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 17 kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sivu 20. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19a puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Se on hylätty. Nyt äänestämme kompromissista 19b puolesta. Tarkistetaan suoraan koneellisesti 19b. Äänestys päättyy ja hylätty. 19c puolesta. Äis, kyllä, koneellisesti, aivan oikein. Se on hyväksytty. Joten tästä ei tarvitse sitten äänestää. Kompromissit 12 ja 22a. Näistäkö ei äänestetä? Siis 22b. Eli kompromissi 12 ja kompromissi 22b yhtenä ryhmänä. Äänestetään koneellisesti. Äänestys alkaa. 12 ja 22b. Ja sama ranskaksi. Ei siis 12a, ei 22a vaan 22b. Ja se on hyväksytty. Ja sitten 465 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 466 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 466. Äänestys päättyy ja se on hylätty. 4 6, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Todennäköisesti hyväksytty, mutta tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 15a. Kompromissi 15a. Koneellisesti. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sivu 34 seuraavaksi. Ja siellä kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivu 41. Tarkistus 666. <laughs> Kaikki ovat varmaan sitä vastaan. No niin, puolesta. Kuka puoltaa tätä tarkistusta? Vastaan, tyhjää, hylätty. 667 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 668 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 669 ja 670 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 672 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 673 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 674 ja 675 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. 676 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 682 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 683 ja 684 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 685 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 685. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 6 ja 7 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tai tarkistetaan sekin 688. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hylätty. 689 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 690 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 690. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 691 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 692 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 693 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 694 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 695 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 696 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 696. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 697 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta Ai se raukeaakin, anteeksi. Tämä olisi ollut kiva luku. No, mutta siitä ei nyt äänestetä. Seitsemänsataa. Tarkistus 700 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 701 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Äänestys alkaa ja se päättyy. Ja se on hylätty. 702 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 101 ja 704 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 703 puolesta Ai se raukeakin. No niin, sitten siirrytään liitteisiin. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 732 puolesta vastaan tyhjää Puolsiko tätä kukaan? No, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 733 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 743 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 744 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 745 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 746 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 747 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. En ollut ihan varma. Äänestys päättyy. Kaikki tukivat tätä. No niin, se on hyväksytty. 748 puolesta vastaan tyhjää. Vihreät. Tarkistetaan. Kolme ryhmää ei äänestänyt lainkaan. Kyllä se on hyväksytty. 749 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 750 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 751 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 752 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 753 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 754 puolesta vastaan, vastaan tyhjää hylätty 755 ja 56 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan nämä kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 25 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Close. Adopted. Hyväksytty. Kolme tarkistusta yhdessä. 772, 773 ja 774 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 781 puolesta. Ai se raukeaa. Se raukeaa. 786, 787 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten siirrytäänkin eteenpäin tarkistuksen 822 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 849 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 849. Äänestys päättyy. Se on hylätty. 850 puolesta vastaan hylätty. Sitten äänestämme ilmeisesti kompromissista 26a, koska se toinen raukeaa. Eli kompromissi 26a, kone, koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 124 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 124. Äänestys päättyy. Hyväksytty yksi kaksi viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi kaksi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. yksi kaksi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 127. Herra Gerbrandi, te ette kyllä nyt auta minua, kun ette nosta kättäne kunnolla. Niin. Minun täytyy tässä tarkistaa koko ajan. No niin, mutta tämä oli nyt hylätty. 128 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. No, tällä kertaa ei ollut teidän syy. No niin, hyväksytty. 129 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 132 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 30 puolesta. Se raukeaa vai? Kuinkas nyt näin? Ahaa, 19 aata ei hyväksytty, joten tämä raukeaa. 140 puolesta vastaan. 140 vastaan. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan. Hyväksytty. 142 puolesta. Se on identtinen. Jaha, no niin, sitten 141 puolesta Ai se raukeaa. Selvä. Auttakaa minua. Eli 146 seuraavaksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31, sekin raukeaa. Eli tarkistukset erikseen 148 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 ja 152 puolesta vastaan hyväksytty. 153 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 32 puolesta vastaan hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Kompromissi 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 165 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissa 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 171 puolesta ja 172 myös vastaan tyhjää hylätty. 173 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan kolme puolesta vastaan tyhjää hylättystä, 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 185 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 185. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 196 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 196. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta. Tehdään se koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 199 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 208 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi 41 puolesta vastaan hyväksytty. 214 puolesta vastaan hyväksytty. 213 puolesta. Ai se raukeaa. Anteeksi, pyydän anteeksi. 215 puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi 42 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 44 puolesta I'm Mikrofoni valitettavasti pätkii tällä hetkellä. Tulkit eivät kuulleet. Eli 236 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 237 puolesta vastaan hylätty 239 puolesta vastaan hylätty. 240 puolesta vastaan hylätty. 19 ja 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 242 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 45 puolesta vastaan hyväksytty. 247 puolesta vastaan hylätty. 248 puolesta vastaan hylätty. 249 puolesta vastaan hylätty. Loppuäänestys. Koneäänestys. Äänestys alkaa. päättyy. Ja se on hyväksytty. Tämä oli ilmeisesti viimeinen. Kiitos yhteistyöstä. Nähdään torstaina. Ja tietysti sitten siinä välissä täysistunnossa. Mukavaa iltaa.